strategisten investointien rahasto ja siinä ensimmäisenä Mariam Harkin. Olkaa hyvä. Thank you, madam. I'm glad... Kiitos arvoisa puhemies. Tämä strategisten investointien rahasto on tervetullut. Se voi saada liikkeelle investointeja, toivottavasti EU-ssa lähivuosina. Rahasto sai alkunsa viime syksynä ja nyt Euroopan parlamentti tänään on ottanut kantaa, edistänyt tätä asiaa ja tukenut tämän rahaston aloittamista. Myönteisiä muutoksia on tehty monia, esimerkiksi että enemmän rahaa saadaan horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa välineeseen, että niistä otettaisiin vähemmän. Irlanti on esittänyt jo hyvin monia hankkeita, EUn ja investointipankin hanke, jatkumon kautta. Esimerkiksi tiettyjä keskuksia on esitetty saavaksi tukea tästä rahastosta. Kyse on hoidon tarjoamista useilla Irlannin alueilla. Nämä ovat hyvin tärkeitä investointeja, ei vain terveysinfrastruktuurin osalta, vaan edistävät myös ihmisten terveyttä. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana Dechovsky Thomas, edustaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Nyt on erittäin myöhä, mutta minä puhun hyvin lyhyesti ja ehkä hiukan kevyemmin. Mielestäni tämä aloite on suuri menestys, ei vain Euroopan parlamentin kannalta, se on myöskin tärkeää on tärkeää, että Euroopan unioni reagoi eh, nykytilanteessa ja haluaisin kiittää eh, Junckerin komissiota tästä aloitteesta. Uskon, että tästä rahastosta saatavat varat tulevat hyödyttämään eh, sekä yksittäistä hakijaa että myöskin osoittamaan sen, mikä Euroopan unionin lisäarvo on. Yksi kysymys on yhä avoinna. Kyseessä on se, missä määrin yksityissektori osallistuu työhön. Siksi mielelläni kuulisin eh, puheenjohtaja Junckerilta vastauksen tähän kysymykseen. Ja hyvää illanjatkoa. Kiitoksia ja sitten äänestysselitykset talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelu, tilannekatsaus ja haasteet. Ja edustaja Harkin, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tuen sitä ajatusta, että joustavuus, joka kasvusopimuksessa on, on otettava komission käyttöön. Oli mielenkiintoista lukea joustavuudesta komission kannanotko kasvu- ja vakaussopimuksen osalta. Minä olen yksi ainoista, jotka pyrkivät esittämään irlantilaisille, että kansanäänestyksessä pitää äänestää sopimuksen puolesta. Säännöstä pitää pitää kiinni, joustavuutta pitää kunnioittaa myös siksi tuen ajatusta mietinnössä, että komission tulisi selvittää, miten joustavuussanaa siellä käytetään, koska ennen kaikkea tarvitaan selvyyttä ja ennakoitavuutta. Edustaja Paltsko elnök asszony two thousand and eight októberében nikolaj. paljon kiitoksia rouva puhemies. Vuoden 2008 lokakuussa ähm, Ranskan presidentti Sarkozy äh, puhui uudesta eurooppalaisesta taloushallinnosta ja tämä oli lähestulkoon ähm, ylikansallisen hallinnon kaltainen ehdotus ja siksi sen nimi muutettiin ja ryhdyttiin puhumaan taloushallinnosta eikä taloushallituksesta, mutta tämähän on aivan sama asia. Jäsenmaat luopuvat itsemääräämisoikeudestaan talous- ja talousarviokysymyksissä. luonnoksista täytyy käsit- keskustella parlamentissa ja lähestulkoon kaikki vastuussa olevat komission jäsenet täytyy kutsua kansallisiin parlamentteihin ja he sitten valvovat näitä kansallisia parlamentteja ja sitä, mitä tapahtuu äh, kansallisen talousarvion luonnoksen suhteen. Ja kaikki tämä tehdään demokratian nimissä. Siksi en tue tätä mietintöä. Edustaja Mamikins, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tänään olemme äänestäneet kollegani Permans Peresin mietinnöstä. Nyt näemme, mitä Kreikassa tapahtuu, euroalueen kriisi. Minun maani 2009-2011 on elänyt kriisin. Kriisi oli Euroopassa, myös Latviassa, eikä kriisistä ole vielä päästy yli. Se, että Latvia nyt ikään kuin on päässyt eroon kriisistä, niin sitä ei voi olla kiittää ainakaan komissiota tai hallitusta, vaan Latvian kansaa. Eläkkeitä leikattiin 10 prosenttia, opettajat ja muut joutuivat leikkaamaan palkkojaan, mutta Kreikan kansalaiset eivät salli tällaista. Meidän on löydettävä parempia mahdollisuuksia ratkoa kriisejä, meidän on löydettävä kompromisseja kaikkien osapuolten kesken. Siksi äänestin Peresin mietinnön puolesta. Sekin on kompromissi. Kiitos. Kiitoksia. Äänestysselitys on, äänestysselitykset on kuultu. Ja nyt tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan.